perinne. Säännöllisesti tapaamme kansallisten parlamenttien edustajia kustakin kuuloisestakin puheenjohtajavaltiosta. Vielä kerran sydämellisesti kiitoksia siitä, että olette saapuneet vieraksemme. Ja valiokunnan jäsenet äh, kuulisivat nyt mielellään painopistealueista ja haasteista. Kreikan maataloudessa, mutta tietenkin kyse on myös näistä eurooppalaisista kysymyksistä sekä vastikään hyväksytyn YMP-uudistuksen täytäntöönpanosta. Ja esityksenne puheenvuoron jälkeen meillä on vielä sitten tilaisuus kuulla kysymyksiä ja käydä keskustelua. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, agapiti sinäderfi meili της Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat. Hyvät edustajat, minä olen täällä tänään teidän kanssanne kertomaksenne teille siitä, mikä on todellinen tilanne maataloussektorilla tällä hetkellä Kreikassa. Miten Kreikan parlamentti on lähtenyt uudistamaan tätä toteuttamaan yhteistä maatalouspolitiikkaa ja miten paketti on lähdetty toteuttamaan, mutta YMP-paketti keskittyy neljään perus säädetyksiä. ensin on kyse suoriksi, suorista maksuista, sitten on kyse yhteis, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä. Kolmanneksi maaseudun kehitys ja sitten neljänneksi horisontaalikysymykset, kuten esimerkiksi rahoitus ja YMPn valvonta ja hallinta. Meillä on menossa ylimenovaihe vuonna 2014. Ensi vuonna me lähdemme toteuttamaan kokonaisvaltaisesti tätä koko ja YMPstä. Kokous on nyt antanut paljon meille oppia. Kun me lähdimme toteuttamaan tätä uutta YMPtä, silloin se antoi meille puitteet, joissa voimme, pystymme määrittelemään tavoitteemme maataloudelle Kreikassa toisin sanoen tämän uuden instrumentin myötä, YMP myötä, me pyrimme todella pääsemään joihinkin tavoitteisiin maataloudessa vuoteen 2020 mennessä, jotta pääsisimme näihin tavoitteisiin. Me olemme toimineet siten, että voimme harjoittaa myös seurantaa tavoitteidemme suhteen. Mitkä ovat nämä tavoitteet ensisijaisesti? Ensiksi on kyse kilpailukykyisestä maataloudesta, joka keskittyy tuotantoon, jalostusteollisuuteen, laadukkaisiin elintarvikkeisiin, joilla on vahvasti lisäarvoa, jotta maataloudella oli sille kuuluva arvotalouden kehityksessä Kreikassa. Toisekseen me haluamme maataloutta, jonka myötä voidaan taata elintarviketurvallisuus ja julkinen terveydenhuolto. Kolmanneksi maatalous, joka kääntyisi ulospäin, näin se voisi myötä vaikuttaa kauppataseeseen. Neljänneksi meillä olisi maatalous, joka voi myös torjua ilmastonmuutoksen ja muut haasteet. Viidenneksi, eikä se ole laisinkaan vähäinen tavoite, me haluamme vahvistaa synergioita Kreikan eri alueiden kesken, jotta voimme todella tuoda hyvin esiin meidän kulttuuriympäristö, elintarviketu, ruokailu ja valtimme. Se on nimenomaan keskeisen tärkeää maan kehityksen kannalta maassa, jossa 40 prosenttia väestöstä asuu Ateenossa ja Tessalonikissa näissä kaupungeissa alueiden kehittäminen, synergia on todella suuri haaste meille, mutta jotta voisimme toteuttaa kaikki nämä tavoitteemme, niin ensiksi me haluamme tarkastella, mikä on nykytilanne, mitä tänä päivänä tapahtuu maataloudessa, mitä siellä tehdään maataloussektori Kreikassa on törmännyt rajattuun kilpailukykyyn. Se on sille luonteenomaista. Se johtuu rakenteellisista ja luonnollisista epätasapainoista alueiden välillä. Kreikka on vuoristoinen maa. Alueet ovat horintaalisesti jakautuneet sillä tavalla, että meillä on vauraita ja vähemmän vauraita alueita, mutta meillä on yhtäältä kahtia jakautunut. Meillä on saari, saarialue ja manneralue <clears throat> koillisosassa sateen määrät ovat paljon runsaita kuin muualla, muualla, ja meillä on eteläinen alue, jossa on mannerilmasto. Voimme todeta näin ollen, että koillisessa on vesivoimaa riittävästi, jonka avulla voidaan taata parempi maataloustuotanto. Tämä on johtanut siihen, että etelässä ei ole ollut vastaavasti niin hyvät tuo, niin hyvät tuotantoluvet. Tämä ei ole mitenkään satunnanvaraista, että turismi on siellä sitten kehittynyt, mutta voimme myös todeta, että ilmaston monimuotoisuus ja maanpinnan eroavaisuus näin rajatulla pinta-alalla on voinut luoda ainutkertaisen biodiversiteetin, johon, jossa on hyvin paljon suojeltuja lajeja. maatalouden erityisluonteen piirteet, piirteet Kreikassa. Ja anteeksi, että käytän tällaista termiä, että Kreikan maataloudella on ainutlaatuiset ominaispiirteet. Niin mihin ongelmiin me olemme voineet vastata tässä tilanteessa? Meillä on politiikka, joka on laadittu koko EUlle ja siinä me olemme törmänneet ongelmiin Kreikassa. Ei se johdu siitä, että se olisi huonosti laadittu, vaan sen takia, että maatalous oma aivan erityispiirteensä tuotantoilmiönä. Sen takia me olemme törmänneet ongelmiin. Puhuin tästä jo tästä jäsenvaltioiden eriytyminen. Ja jäsenvaltioissakin siis on erilaisia alueita yhden valtion sisällä. Me olemme pyrkineet laatimaan normeja siinä mielessä, että voisimme antaa tehokkaammat ja joustavammat puitteet, joiden avulla voidaan saada Mm, vähittäistä apujen yhdentymistä, jotta voisimme toteuttaa nämä käynnistää nämä uudet puitteet ja niiden toimivuuden, niin äh, Kreikan maatalouskehitysministeri on luonut neljä eri toimintatapaa. Ensimmäisessä halutaan mieltä yhtenä ainoana alueena, toinen jakaa maan 13 eri hallintoalueeseen, kolmas suunnitelma jakaa sen kahteen alueeseen. Yhtäältä siis meillä on nämä viljellyt maalat ja toisaalta laidunmaat ja neljänneksi meillä on neljä. Tässä viimeisessä skenaariossa on neljä aluetta, joiden pinta-alaa kattaisivat viljellyt laaksot ja myös vuor, viljelyt vuoristoalueet ja myös laidunmaat tasankoalueilla, vuoristoalueilla. Riippumatta siitä skenaariosta, joka tulee valituksi, Kreikka toivoo voivansa lähteä toteuttamaan tätä uunituoretta YMPtä toisin sanoen oikeuksien hyvä tasapainottaminen eri alueiden välillä, eri tuottajien välillä mm, tuottajien kesken myös tullaan jakamaan äh, rahastosta varoja. Jotkut voittavat tämän järjestelmän myötä. Heitä on enemmän kuin niin sanotusti häviäjiä. Me voisimme hyötyä positiivisesti tästä yönpäästä. Ensisijassa me haluamme vahvot painottaa mm, viljelyn maalan kestävyyttä ja jatkuvuutta sillä tavalla, että siihen sisällytetään vihreitä arvoja ja se ehdollistetaan, mitä tulee vesipuitedirektiiviin nimenomaan, jossa puhutaan Tosannisten tuotteiden jatkuva käyttö. Me toisekseen meillä on maa-ala, joka on ympäristö, ympäristön kannalta hyvässä tilassa. Me olemme myös voineet käyttää toime hyväksemme toimenpiteitä, jossa, voi, jossa on minimi maatalous toimenpiteet taattu. Me haluamme myös öö, suosia tuotteiden monimuotoisuutta, josta puhutaan uudessa yön päästä. Me olemme myös lähteneet για να ανταποκρίνονται σε ζήτηση. Τέταρτον, συγχρόνως Olemme myös lähteneet tuotannon ja tuon toisistaan erottamiseen. Meillä on myös YMPn ansioista hyvin paljon määrällisiä positiivisia tuotteita. Voimme uudestaan rakentaa tuotantotoiminnan niillä sektoreilla, joissa on ollut viivettä ja pyrimme myös parantamaan tällä meidän kauppatasettamme. Me haluamme myös vahvistaa Ähm, eläinten ruokintajärjestelmää, jolla pyritään vähentämään tuotantokustannuksia. Tämä on, on ollut Kreikan lippulaiva, <clears throat> lippulaiva, lippulaivana tuotantoketjussa. Meillä on myös tavoitteenamme perusta ainakin 8000 uutta uutta työpaikkaa maatalouteen me itse maanviljelijöinä haluaisimme saada paljon järkiperäisemmän hallinnon vesivaroille. Me haluaisimme paljon laadukkaampaa tehokkuutta meidän tuotteillemme. Ne olisivat vertailukelpoisia muiden EU-maiden maataloustuotteiden kanssa ja haluaisimme yhdistää politiikan myös sillä tavalla, että se olisi avoimempaa ulospäin. Haluaisimme nostaa 15 prosentilla maatalouden lisäarvoa. Ja viimeiseksi eh, ilmastonmuutos, kun puhutaan YMPn toisesta pilarista, siinä sanotaan ja ehdotetaan hyvin paljon toimenpiteitä toimenpiteitä, jotka, voit, jotka voitaisiin toteuttaa ja ne voisivat synnyttää myönteistä kehitystä. Meidän tavoitteenamme on todellakin pystyä vastustamaan haitallisia ilmastonmuutoskehitysilmentymiä. Hyvät naiset ja herrat, minä haluaisin puhua muutamasta asiasta, jota Kreikan pääministeri on ottanut esille. Anton Samaras, kun hän piti puheenvuoronsa äskettäin. Siinä hän puhui kysymyksistä, jotka tulevat huolestuttamaan Eurooppaa lähivuosina. Hän puhui ensinnä siitä, kuinka pitää vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja, ja kohesiota. Tässä on kyse toimenpiteistä, jotka voivat olla yhteenpitäviä budjettikurin kanssa. Toisekseen pitää tukea yhteistä valuuttaa ja palauttaa ja vahvistaa luottamusta. Kolmanneksi pitää pystyä ratkaisemaan muuttovirtaongelmat ja neljänneksi pitää antaa uutta ilmettä EUn meripolitiikalle. Ehkä nämä kysymykset ovat teidän mielestänne vähän aihe vierestä otettuja tämän päivän keskustelua ajatellen, mutta jos ajattelemme poliittisia valintoja ja politiikan laadintaa, niin kyllä ne aina jotenkin kulkevat käsi kädessä, eikä ei ole kyse mistään sivuilmiöistä. Kreikka on ollut kuilun partaalla jo pitkään ja hyvin ja on tehnyt vakavia rationaalisia valintoja. Se on päässyt pois tältä kuilun reunalta. Ne eivät ole olleet helppoja. Me olemme kuulleet populistisia ääniä, Kassandran ääniä, mutta on, jo, on jouduttu turvautumaan kaikkiin instrumentteihin, joita meille on annettu demokratian ja tasavallan puolesta ja nimissä. Näin ollen me olemme pysyneet euroalueella, me olemme pystyneet vakauttamaan taloutemme, me olemme pystyneet luomaan mm, primääriylijäämää, joka oli paljon enemmän kuin oli suunniteltu 0,4 miljardia euroa näin me olemme pystyneet viemään läpi uudistuksia, me olemme vähentäneet byrokratiaa, me olemme pystyneet luomaan vakaan ja turvallisen ympäristön sijoittajille nimenomaan yksityissektorilla. Tällä voidaan elvyttää kasvua ja vähentää työttömyyttä. Näin me voimme mennä eteenpäin ja kunnioittaa sopimuksia, joita olemme solmineet kumppaneittemme kanssa. Hyvät naiset, hyvät herrat, arvoisat edustajat, näin me voimme tarkastella, mikä on Eurooppa. Me haluamme enemmän Eurooppaa yhteisen toiminnan kautta. Lopuksi haluaisin sanoa ja lainata äh, Kreikan pääministeriä, kun hän piti puheen, jo, mm, jonkun hän piti puheen kokouksessa, jonka aiheena oli uskaltakaa käyttää demokratiaa. Jokainen tietää, että jos on kyse pienestä maasta tai suuresta maasta, sillä ei ole niin merkitystä, niin silloin voitetaan vähemmän voitetaan enemmän, jos tehdään yhteistyötä. Me kaikki voitamme, jos me teemme jotain yhdessä. Meidän mielestä tämä pätee myös yhteisen maatalouspolitiikkaan, koska tällä tavoin me voimme todella kaikki yhdessä vastata meille yhteisiin ongelmiin, joista yksi suurimmista on ilmastonmuutos. Se on meille yhteinen ongelma. Kiitos siitä, että sain käyttää puheenvuoron täällä ja kertoa teille Kreikan parlamentin kannasta kun lähdetään toteuttamaan uutta maatalouspolitiikkaa. Kiitos. Bardzo dziękuję. W tej chwili przeszlibyśmy... Kiitoksia kovasti. Nyt antaisin puheenvuoron jäsenille. Garcia, saatte puheenvuoron. Sen jälkeen An Agnio. Ensin Garcia siis. Ol, olkaa hyvä. ¿Sabe qué pasa? Que yo soy... Minä tiedän. Minä olen Errans ja Rova Garcia on tuo tuolla. Minä en ole Rova Garcia, olen. minä, minun nimeni Errans. No, kiitos kuitenkin puheenjohtaja, että sain nyt puhemiehen. Minä haluan kiittää Kreikan parlamentin pysyvän tuotanto- ja kauppavaliokunnan puheenjohtaja Iston jäsentä edustajaa, koska hän kertoi meille, mikä on Kreikan maatalouden tilanne ja mitkä ovat olla suhteet. Tästä me tiedämme jotakin, koska kollega Gorkias Papastankos, joka ei nyt ole läsnä, hän, hän on kertonut meille Kreikan olosuhteista. Edustaja Papastankokselle toivon pikaista paranemista. Kuuntelin teitä hyvin tarkkaavaisesti ja, ja oli mielenkiintoista kuunnella. Te puhuitte ihan hyvin mutta miten te puhuitte väestöstä? Te puhuitte kahdesta suuresta kaupungista ja mm, miten Eli kehitys on ollut, minkälaista kehitys on ollut näissä kahdessa suuressa kaupungissa? Se on ehkä maataloudelle suurin kysymyksistä, suurin haaste. Ja miten naudan tuotantoa, miten karjan tuotua saadaan tuolla, öö, öö, saadaan pidettyä hengissä niin, että se olisi elintarvike, elinke, anteeksi, elinkeino ihmisille. On maanviljelyä ja karjanhoitoa on myös olemassa öö, elintarviketeollisuus niin nämä ovat talouden moottoreita. Kaikki kolme ne ovat talouden moottoreita, joita pitää kehittää koko EUn alueella, kun siihen liitetään laadukkaita tuotteita, alkumer- alkuperätuotteita ja myös perinteisiä tuotantomalleja, niin kaikesta tästä minä haluaisin teidän kommentoida. Minä kuuntelin teidän puheesta, kun te puhuitte YMPn tuesta. Ei pidä ehkä mielestäni olemme päässeet hyvän sopuun tässä YMPssä, mutta kun puhutaan muuttuvista olosuhteista, missä tuottajat elävät, niin ne pitäisi saada mahdollisimman tasapainotetuksi. Ja mikä on tie tässä kohesion tiellä, kun ajattelemme maita ja tuottajia, ja nimenomaan tuottajia eri maissa, että sanokaamme, että meillä olisi vähiten vahinkoa tästä tuottajille. Toivon, että kaikissa jäsenvaltioissa YMPtä toteutetaan samalla lailla ja sen hengestä pidetään kiinni. Ja että me todella menisimme yhdenvertaisuutta kohti, kun puhutaan maatalouden tuottajista. He tekevät työtä tiukoissa, kovissa olosuhteissa. Ja meidän täytyy muistuttaa tästä meidän jäsenillemme. Kiitän siitä, että olette tullut tänne puhumaan meidän kanssanne, että olette kertonut meille vähän enemmän siitä, mikä on maatalouden todellinen tila jäsenvaltioissa. Voisitteko te myös kertoa meille siitä, miten te näette tämän menekin, edistämistoimista, menekin edistämistoimintapaketin ja miten te sen hahmotatte? Kiitos. Bardzo dziękuję. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro saa herra Anju. Ja hänen jälkeensä herra Des. Olkaa hyvä. Thank you. Well, it's... Kiitoksia. Niin. Tämä on oikein hyvä mahdollisuus, mutta haluaisin kuulla näkemyksenä siitä, mitä oikein tapahtuu. Minä otaksun, että te tiedätte, että täällä olevat MEPit, siis me maatalous, valiokunnan mepit emme ole ollenkaan tyytyväisiä delegoiduihin säädöksiin, joita komissio suosii ympin uudistuksessa. Itse asiassa tässä on nyt, ollaan nyt siinä pisteessä, että jotkut mepit jopa sanovat, että käyttävät mieluiten veto-oikeuttaan ja näiden delegoitujen säädösten osalta niin, että mitään uudistusta ei tapahdukaan. Eli melkoista kapinaa on nyt meneillään tässä päässä EU-instituutioita. Tähän mennessä en ole kuullut neuvoston reagoivan mitenkään. Teillä luultavasti on ö, jonkinlainen näkemys. Tehän olette, tehän kuulutte Kreikan ö, valtaa pitäviin ja teidän äh, maatalousministerinne on neuvoston puheenjohtajana, eli mitä neuvostossa ollaan mieltä? Ollaanko siellä ärtyneitä äh, parlamentin käyttäytymiseen äh, vai tyytyväisiä vai mitä? Seuraavaksi herra Des. Kiitos puheenjohtaja ja sydämelliset kiitokset kollega Nittis sitä, että olette tullut vierailulle. Toteaisin sama kuin Rova Eranskin tuossa totesi, me olemme eh, aikaa eh, hyvin perillä Kreikan eh, tilanteesta. Kollega Papastamkos on meidät pitänyt hyvin ajan tasalla. Ja nyt minä kysyisin teiltä mm, tuosta optimismistanne. Tehän Äh, aika optimistisesti kerroitte maatalousuudistuksen täytäntöönpanosta, mutta minulla on aika moisia huolia. Minä sain juuri Saksan hallinnolta äh, viestin, jossa puhuttiin EUn äh, meri- ja vesihallinnon täytäntöönpanosta. Aiemminhan Äh, kun kyse oli pienestä tukihakemuksesta noin parin tuhannen euron luokkaan, niin äh, tuli vastata noin 30 kysymykseen. Komission uudessa ehdotuksessa onkin jo sata kysymystä, joihin täytyy vastata. eu presidentti puhui jatkuvasti byrokratian purkamisesta, mutta jokainen uusi asetus tuo muassaan yhä lisää byrokratiaa. Tässä kun puhutaan siis meri- ja kalastusrahastosta, ja jos kyse olisi maatalousrahastosta, tämän lisäksi, niin tästähän tulee varsinainen byrokratiahirviö. Kun ajatellaan äh, viljelijöitä, ajatellaan viherryttämistoimia ja kaikkia mahdollisia muita toimia, niin me olemme hyvin huolissamme siitä, mitä delegoitujen säädösten kautta nyt halutaan hoitaa. Tähän mennessä komissio ei ole suostunut mihinkään tärkeisiin vaikuttaviin muutoksiin. Ja jos komissio nyt haluaa toteuttaa asiat niin kuin delegoitujen säädösten kautta nyt on tarkoitus, niin minä en hyväksyntäni niin anna nimenhuutoäänestyksessä. Minä kyllä ää, en anna nimeäni tällaisen taakse. Ihmettelen siksi teidän optimismianne ja mielestäni jäsenvaltioiden täytyisi neuvostossa katsoa hyvin tarkkaan, että, että mitä sieltä oikein on tulossa, koska tehän täytäntöönpanosta sitten olette vastuussa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kapula Santos, olkaa hyvä. Te halusitte vain tervitä, että tervehdimme vieraita. Niin, toivotamme todella myös vieraat siellä lehterillä tervetulleeksi. Me puhumme hyvin tärkeistä kysymyksistä liittyen yhteisen maatalouspolitiikan uudistukseen. Ja nyt sitten tiedätte, että ketä saatte kiittää tästä. Kapula Santos. deputado. Kiitos paljon. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset, hyvät herrat, edustajat. Olen erittäin iloinen että tulitte tänne Euroopan parlamenttiin ja pyydän anteeksi, että en voinut kuulla kokonaan teidän esitystänne. Mutta kuten puheenjohtaja sanoi, minä olin kokouksessa Portugalin tärkeimmän osuustoimintayhdistysjärjestön edustajien kanssa. Sen takia minä en päässyt teitä kuulemaan, mutta me puhuimme nimenomaan minun maassani Minun tilanteesta puhumme YMPn toteuttamisesta, sen liikkeelle lähdöstä. Minä ehdin kuulla vähän jonkinlaista yhteenvetoa nykytilanteesta ja miten YMP on lähtenyt toimimaan Kreikassa, mitkä ovat näkymät. Olen aika paljon samaa mieltä kommenttienne kanssa. Meillä on YMPn kanssa edetty. Se on todella hyvä kohesio väline. Se auttaa estämään maaseudun autioitumista. Se parantaa meidän kilpailukykyämme, meidän elintarvikehuoltoa, meidän elintarviketurvallisuutta. Euroopan pitää olla suuri maatalous, maanosa. Sen takia minä olen aika paljon samaa mieltä kanssanne, mutta jos mennään delegoiduista säädöksistä vielä et, pitemmälle, niin jos puhutaan parlamentista tai neuvosta, niin huolimatta siitä minusta tuntuu, että neuvosto on kuitenkin käyttää tervettä järkeä tässä ja toivoo, että sen kanta kuullaan. Öö, viimeisimmässä kyseisen komissaarin tiedonannossa todella tuli esille vahvasti, että asiassa on edetty. Hyvä, hyvät kollegat, hyvät edustajat, Kreikan nykytilanne on ehkä seurausta siitä, mitä on tapahtunut muissa maissa. Tuleeko Kreikka ottamaan avoimemman, laajemman mm, aseman vai jääkö se vähän lapsipuolen asemaan tässä YMPssä? Lähteekö se todella sopeu- toteuttamaan tätä YMPtä. Saavatko suorilla maksuilla tuleeko siihen tulee alueellistamispolitiikka todella konkreettiseksi? Halutaanko paremmin taata yhdenvertaisuus vai saako Kreikka vielä kansallisella tasolla maataloustukia. Minä haluaisin saada vähän tarkempaa tietoa tästä, onko ole esitetty tämä Kreikan toteuttamisen ohjelma, onko sitä esitetty kaikille kumppaneille. Haluaisin tietää, miten tätä keskustelua on viety eteenpäin Kreikassa. E, maatalousjärjestäjien kanta, onko ne kytketty tähän, onko Onko heidät liitetty tähän maaseudun kehittämisohjelmaan? Onko se vielä meneillään? Saisimmeko jotakin lisätietoa tästä maaseudun kehittämisohjelmasta? Minä haluaisin perehtyä tähänkin vähän enemmän. Mutta vielä kerran te, toivotan teidät tervetulleeksi tähän kokoukseen, tähän keskusteluun. Kiitokset. Jos muita kysymyksiä tai huomioita ei tässä vaiheessa ole, niin ehkäpä itse voisin sanoa tässä pari sanaa omalta osaltani. Tässähän äh, oli kyse siitä, että miten TTIP-neuvottelut e Yhdysvaltain ja EUn välillä sujuvat. Tuo oli meidän äskeinen esityslistan kohtamme ja hyvin tärkeä asia jäsenille. Miten Kreikan vaikea tilanne on näkynyt äh, Siis eh, ihan kylissä ja maataloudessa ylipäätään. Minkälaisia vaikutuksia kriisillä siis on maaseutunne? Ja eh, minkälainen on eh, pienten viljelijöiden tilanne? Tämä tulokysymys siis. Pienten ja keskisuurten yritysten tulotaso, mitä sille on tapahtunut. Tässä olisivat vielä nämä minun kysymykseni. Nyt voitte vastata. Jos todella muita kysymyksiä ei ole, niin nyt voisitte vastata huomioihimme ja kysymyksiimme. Olkaa hyvä. Πολύ και ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές που δώσατε για τον συνάδελφό σας, τον κύριο Καστά. Kiitoksia. Haluan kiittää myös Papastankosin esitettyihin toivotuksiin äh, pikaisesta paranemisesta. Minä äh, tulen Janitsasta äh, ja Diveriasta. Ne ovat paikkakuntia, joiden välillä on 30 kilometrin ero ja ne ovat maatalousalueita. Meillä on kalastustuotantoa, kalan jalostustuotantoa. Meillä on, siis tämä alue on myös puuvillan ja kirsikan ja maissin tuotantoaluetta. Haluaisin vastata ensin puheenjohtajalle. Kreikan kriisillä on ollut vaikutusta maan viljelyväestöön ja siksi on ollut mahdotonta välttää ikäviä vaikutuksia, mutta tämän vuonna 2014 valmistuvan uudistuksen vaikutus tai tarkoitus on nimenomaan suojella maanviljelijäväestöä. Ja uskon, että tämä uusi maa, YMP antaa meille mahdollisuuden kehittää Kreikan maataloutta, puhaltaa uutta henkeä näiden kahden kaupungin liikkuvuuden parantamiseksi. Alustavassa esityksessä puhuin lyhyesti näiden maanviljelijöiden tilanteesta. Meillähän on hyvin pieni pinta-ala. Kreikassa on paljon vuoristoa. Ja mitä tulee meidän vesivarantoihimme, niin niiden osalta alueelliset erot ovat suuret. Meidän täytyy myös pohtia energian hintoja, energian hinnot, hinnat, polttoaineen hinnat ovat No, nousseet merkittävästi, mikä on vaikuttanut maanviljelijöiden toimintaan. Me olemme pyrkineet kehittämään yhdessä kumppaneidemme kanssa eurooppalaista energiapolitiikkaa. Haluaisin vielä puhua tästä kasvin terveyskysymyksestä Ja siis meillähän on eri maissa, Bulgariassa ja Kreikassa, hintaeroja. Meidän tuotteemme ovat ehkäpä halvempia ja me olemme kohdanneet tiettyjä ongelmia näiden tuotteiden vapaan liikkuvuuden suhteen. Me olemme käyneet keskustelua Euroopan unionissa ympistä ja nyt keskustelemme siitä, miten sitä toteutetaan Kreikassa. Maatalousviranomaiset, organisoivat erilaisia konferensseja, seminaareja ja keväällä me sitten näemme, miten tätä uutta yhteistä maatalouspolitiikkaa voidaan toteuttaa. Meillä on oikeastaan neljä skenaariota. Kreikkahan voidaan pitää alueena, joka on yksi suuri alue, tai sitten me voimme jakaa tämän maan 13 hallinnolliseen alueeseen, joissain on viljeltyä maa ala joissain on Ähm, laidun aluetta. Sitten meillä on viljeltyjä ala, alankoalueita ja viljeltyjä vuoristoalueita. Ja meillä on myös niin ala, alavien maiden kuin vuoristoalojenkin laidun alueita. Eli oli miten oli, minkä skenaarion me sitten valitsemmekin – niin me haluamme tasapainoa niin, että eri hallinnollisten alueiden ja tuottajien välillä vallitsee saman veroinen tilanne. Ja on myös muistettava, että meidän sisäisen äh, ohjelmointi äh, kautemme aikana olemme huomannut havainneet epätasapainoisuuksia. Äh, kun puhutaan uudesta ympistä, niin ymphän on yleensäkin auttanut meitä paljon. Viljelijät ovat olleet hankalassa tilanteessa ja me uskomme, että tämä uusi maatalouspolitiikka, joka on ikään kuin jatkoa vanhalle, niin me uskomme, että No, onhan, kyllähän siihenkin tulee liittymään tiettyjä ongelmia, byrokratiaa ja muuta, mutta tällä hetkellä me keskustelemme näistä asioista hallituksen kanssa. Me keskustelemme myös aktiivisten maanviljelijöiden kanssa siitä, mitkä ovat heidän rajoitteensa. Me lähdemme siitä, että perinteinen, perinteiset viljelijät haluavat osallistua myös tukiohjelmiin. Me haluamme myös kehittää maaseutua ja ma- maaseutualueita. Haluamme myös vetää puoleemme matkailijoita, jotka ää, äh, ovat kiinnostuneita ää, äh, meidän maaseudustamme. Ja olen aivan varma siitä, että niin ää, äh, eri, erilaiset tuotannon alat, kuten vaikkapa oliivi, ähm, kalamataoliivit ja ähm, mitä meillä nyt onkaan. Meillä on fetajuustoa, meillä on sellaisia tuotteita, joita haluamme vielä parantaa entisestään, haluamme niiden lisäjalostusta parantaa. Ja me toivomme, että kaikki kaikkeen tähän liittyvät toimet toteutetaan niin, että voimme edistää näiden tuotteiden menekkiä myös kansainvälisillä areenoilla. Ja ympissähän, ympin puitteissa olemme voineet ähm, ryhtyä aloitteisiin, ei, ei ainoastaan Kreikassa, vaan yleisemminkin juuri tämän toiminnan edistämiseksi. Me haluamme torjua äh, kaikin että me haluamme puolustaa kaikin tavoin äm, yhteistä maatalouspolitiikkaamme ja torjua sellaisia haasteita tai selviytyä niistä haasteista, joita meillä on. Sitten delegoidut säädökset. Arvioimme, että ne ovat kuitenkin myönteinen elementti sillä ehdolla, että äh, ympin tavoitteet eivät heikkene. Haluammehan, että ympiä voidaan soveltaa kaikkialla niin, että otetaan kuitenkin huomioon alueelliset erot, eri sektoreihin liittyvät erot, eri alueiden viljelyedellytykset ja ylipäänsä maatalouspolitiikan edellytykset. Emme halua olla näkemättä metsää puilta. Kyllä meillä on yhteinen tavoite, mutta sen puitteissa haluamme valvoa tilannetta. Ja haluan nyt kiittää teitä siitä mahdollisuudesta, että annoitte minulle mahdollisuuden esittää omia näkemyksiämme. Ja toivottavasti tällä tavalla olen tullut kantaneeksi korren kekoon teidän pohdinnoissanne, kun ja olette saaneet paremman käsityksen maan taloudesta minun maassani. Kiitokset näistä tiedoista ja siitä, että kerroitte meille maanne tilanteesta. Tämä on tosiaan uusi perinne, että meillä on tilaisuus tavata kansallisten parlamenttien edustajia ja näin saamme huomattavasti paremman käsityksen kulloisestakin puheenjohtajavaltiosta ja myös siitä, miten neuvoston puheenjohtaja suhtautuu neuvostossa eri kysymyksiin. Me täällä Euroopan parlamentissa usein olemme lähempänä kansallisten parlamenttien jäseniä kuin neuvostoa tai komissiota. Vielä kerran sydämelliset kiitokset. Jos todella muita kysymyksiä kreikkalaisille ystävillemme ei ole, niin pidämme jälleen taas ihan lyhyen tauon, jotta voimme hyvästellä vieraamme ja sitten se, siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kiitos. E, niin, todella kiitoksia ja kaikkea hyvää toimissanne niin oman maanne kuin Euroopan puolesta. E, meidän Parlamenttikautemmehan lähestyy nyt loppuaan, mutta yhteistyömme jatkuu tämänkin jälkeen. proszę Państwa. No niin, hyvät naiset ja herrat. Näin siirrymmekin tämän päivän esityslistamme viimeiseen kohtaan. Kyse on maataloustuotteita koskevasta tiedotus- ja menekin edistämistoiminnasta sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa. Kyse on ehdotuksesta, uudeksi tiedotus- ja menekin edistämissä toimeksi. Ja ennen kuin esittelijämme saa puheenvuoron, muistuttaisin vielä hyvin tiukasta aikataulusta, jos haluamme vielä ennen vaaleja asian hoitaa ensimmäisessä käsittelyssä, niin sitten meidän on oltava hyvin kurinalaisia ajankäyttömme suhteen. Näin ollen määräaika jättämiselle on 14. helmikuuta kello 12.00 keskipäivällä. Ja esittelijä Erans Garcia saa nyt puheenvuoron. Olkaa hyvä. Sí, muchas gracias. Kiitos, kiitos oikein paljon. Niin haluaisin kiittää, eh, että kutsuitte minua nimellä Erans Garcia, koska todella täällä on toinenkin Garcia, joka on asiasta vastuussa, nimittäin Demarien varjoesittelijä Rouva Garcia. Tämä on hyvin tärkeä ja hyvin tarpeellinen eh, aloite ja myös eh, maatalous- ja karjankasvatusala Euroopassa pitää tätä erittäin tervetulleena ollaan jo pitkään katsottu, että maataloustuotteita koskevaa tiedotus- ja menekin edistämistoimintaa Euroopassa tulisi vahvistaa. Tämä on tarpeellista toimintaa ja todella meillähän on tällaista politiikkaa ollut, mutta meidän on oltava vielä tiukempia myös tämän asiakirjan suhteen. Asiakirjan, joka olisi voitu saada huomattavasti aiemmin, mutta se tuli kun tuli. Ja nyt vaikuttaisi kyllä siltä, että ensimmäisen käsittelyn sopimusta tässä monet haluaisivat. Komission jäsenkin katsoo, niin kuin teollisuuden edustajatkin, että olisi hyvä hoitaa asia ensimmäisessä käsittelyssä. Ja me teemme tietenkin kaikkemme ja toimimme mahdollisimman koordinoidulla tavalla mm, poliittisten ryhmien välillä, jotta tähän tavoitteeseen todella päästäisiin. Tässä ehdotuksessa on kyse Mm, tilanteesta, että meidän tuottajamme Euroopan unionissa eh, joutuvat kohtamaan hyvin kovaa kilpailua kolmansista maista ja me kaikki eurooppalaiset hyvin tiedämme, että hintojen heilahtelu on varsin suurta nykyään ja siksipä olisi tarpeen parantaa asetusta, joka meillä nyt on voimassa, joka siis koskee tiedotus- ja menekin edistämistoimia. Ja niin kuin komission edustaja tässä on todennut, maailmanlaajuisesti tärkeät kumppanimme, kuten Yhdysvallat ja Mercosur, joiden kanssa tehdään hyvin paljon yhteistyötä, niin nyt meidän täytyy arvioida no, omaa kilpailukykyämme ja mahdollisuuksiamme kilpailla. Kun ajatellaan kriisiaikoja, niin äh, hinnat saattavat romahtaa, tulee markkinahäiriöitä tai vaikkapa tauti, epidemia. Muistamme esimerkiksi tämän E. coli tai EHEC äh, epidemian. Ja tuolloin olisi ollut hyvä, että olisi voitu toimia huomattavasti nopeammin. Ja nyt tällä hetkellä äh, komissiolla ei ole hyvin paljoa toimintaa mahdollisuuksia tai tehdä, mahdollisuuksia tehdä aloitteita, jos tapahtuu tällaisia terveyskriisejä esimerkiksi. Ja komissio ei oikein voi tällaisia tiedotuskampanjoita tai menekin edistämiskampanjoita kampanjoita käynnistää nykysääntöjen mukaan. Kun äh, ajatellaan artiklaa 45, niin äh, siinähän on mahdollisuus komission ryhtyä toimiin siinä tapauksessa, että kuluttajien luottamus on kärsinyt, mutta esimerkiksi tuo E. koli tapaus osoitti, että äh, komissiolla ei paljon toimintamahdollisuuksia ole eikä myöskään paljon rahaa tällaisiin toimiin kun kuluttajien luottamus on pyritty palauttamaan, niin näissä toimissa on oltu aivan liian myöhässä ja yhteisön toimet eivät anna komissiolle minkäännäköistä toimivaltaa käynnistää tiedotus- ja menekiedistämistoimia siinä tapauksessa, että on tällaisia epidemioita, muun muassa maito alallahan oli ongelmia joitain vuosia sitten, eikä tilanne ole vieläkään tasaantunut. Joten nyt tarvittaisiin komissiolle mahdollisuus siinä tapauksessa, että tapahtuu esimerkiksi tartuntatauti, epidemia tai joku muu kriisi, että komissio voi todella ryhtyä kiireellisen menettelyn käyttöönottoon tiedotuskampanjoiden ja menekin käynnistämiseksi. Tässä siis kyse on kriittisistä hetkistä ja komission täytyy saada lisää mahdollisuuksia toimia. Puhutaan äh, maataloustuotteiden äh, äh, menekin edistämisestä ja siksi ehdotus onkin otettu nyt erittäin täynnä myönteisesti vastaan. Komissio on ehdottanut, että 61 miljoonaa euroa olisi käytettävissä vastaaviin kampanjoihin vuoteen 2020 mennessä, ja tämä osoittaa, että komissio ottaa asian hyvin vakavasti ja on valmis todella lisäämään rahoitusta merkittävällä tavalla. Ja tässä puhutaan muun muassa tuotemerkeistä ja alkuperämaininnoista samoin. Ja Eh, unionin toimissa voidaan jo nyt nähdä, että kun merkit ja alkuperämaininnat eivät ole olleet mukana kampanjoissa, niin eh, kampanjat eivät ole tietenkään purreet sillä tavoin kuin pitäisi. Kun korostetaan konkreettista merkkiä, sen arvoa, niin tämä hyödyttää paitsi itse merkkiä myös tietenkin sen vanavedessä sitten muita merkkejä ja niiden äh, markkinointia kolmansissa maissa sekä myös äh, Euroopan sisämarkkinoilla. Ja kun äh, tässä nyt ne, jotka eivät asiaa tarkastele ikään kuin hyvällä silmällä, niin muistuttaisin, että tässä todella siis tällainen tunnettu merkki saattaa viedä vanavedessään sitten mukana myös muita merkkejä ja hyödyttää näin hyvin laajalti tuottajiamme. Eh, mm, mitä nyt sitten nämä äh, erilaisiin äh, rajoitteisiin ja esteisiin tulee, niin äh, täytyisi muistaa, että emme halua menettää kuitenkaan markkinaosuuksia ajatellen kolmansia maita. Ja siksipä enemmänkin kuin nykyään, niin tulevaisuudessa kun neuvotellaan esimerkiksi Yhdysvaltain kanssa, täytyy muistaa myös kaikki ne neuvottelut, joita käydään muiden tahojen kanssa. Euroopan Eurooppalaisten tuotteiden äh, menekin edistämistoimet ovat tärkeitä ja tässä myös eurooppalaisia kuluttajia tulee, äh, heille tulee tiedottaa omien tuotteidemme äh, piirteistä ja tulee parantaa eurooppalaisten tuotteiden kilpailukykyä tunnustamalla myös laatu, elintarviketurvallisuus sekä ympäristön suojeluulottuvuudet tuotannossamme niin Euroopan unionin sisäpuolella kuin ulkopuolellakin. Sitten kun puhutaan eh, maiden välisistä kampanjoista, niin tämä on erittäin suuri parannus komission ehdotuksessa. Ja se, että komission käsiin keskitetään toiminnan koordinointi, on erittäin hyvä asia, koska aiemmin eh, tässä jäsenvaltioiden eh, välillä on ollut juuri koordinointiongelmia ongelmia. Sitten mitä tulee näihin prosenttiosuuksiin sisämarkkinoiden ja ulkomarkkinoiden tiedotus- ja edistämistoimissa, niin minä muistuttaisin kuitenkin, että sisämarkkinat ovat pääasialliset markkinat ja tietenkin täytyy tämän lisäksi ottaa huomioon merkittävä potentiaali, jota on ulkomarkkinoilla esimerkiksi, kun ajatellaan kolmansien maiden kanssa käytävää kilpailua, onpa sitä sitten sisämarkkinoilla tai ulkomarkkinoilla. Ja samoin täytyy muistaa sitten se, että myös tulevaisuuden osalta pitäisi pitää tilanne vielä avoimena, avoimena se, että tässä nyt halutaan lyödä lukkoon rahoituksen määräinen tavoite, esimerkiksi 75 prosenttia tai 60, 40 tai miten nyt halutaankin, on mielestäni väärä tapa. Olisi parempi jättää tämä avoimeksi. Sitten tässä on ollut alalla aika paljon sektorilla huolenaiheita, samoin kuin kollegoillakin huolenaiheita yhtäältä siksi, että tuottajia pelottaa se, että heidän nämä osuutensa kampanjoissa tai siis maksuosuutensa kasvaa. Monet maataloustuotteita tuottavat yritykset ovat kärsineet kriisistä jopa keskimääräistä kovemmin ja me olemme nyt sitten äh, saaneet äh, erilaisia kannanottoja liittyen tuohon vapaaehtoiseen kansalliseen yhteisrahoitusosuuteen. Tässähän joissain tapauksissa esimerkiksi kun kyse on toimista, joissa pyritään normalisoimaan markkinoiden tilanne tai kun kyse on joistain hyvin arkaluontoisista markkinoista kuin maidosta, niin tämä yhteisrahoitusosuus kysymys halutaan pitää hyvin joustavana. Tuotteet, äh, jotka ovat mukana tässä äh, luettelossa, ovat äh, mm, komission luettelossa vain maatalouselintarvikkeita ja joitain jalostettuja tuotteita. Minä en kuitenkaan pitäisi tätä tukikelpoisten tuotteiden luettelua toivottavana. Minä katson, että kun tässä nyt rahoitus koko kaudelle lähes nelinkertaistuu, niin voisimme avata tämän rahoituksen myös sellaisille tuotteille, Ehm, ylipäätään maataloustuotteista valmistetuille tuotteille eikä yksinomaan elintarvikkeille. Ehm, tietenkin kuitenkin primäärisektori ehm, olisi tässä painopistealueena. Näin äh, kriisin aikoina mielestäni on tärkeää, että ei Mm, sidota käsiä liikaa, vaan että tietyt jalostetutkin tuotteet, jotka kuluttajat hyvin tuntevat, voivat olla mukana. Sitten viinin mukaan ottaminen tähän asetukseen on mielestäni aivan keskeinen tavoite ja parantaa kyllä komission ehdotusta huomattavasti, koska viinihän on yksi tällaisista laajoista kattotuotteista. Se on erittäin tunnettu tuote ja yksi niistä aloista, mm, joka on kaikkein tunnetuin Euroopan unionin ulkopuolella ja joka kertoo paljon meidän tuotannostamme ja myös kulttuuristamme muuallakin maailmassa. Joten meidän ei tulisi nyt viiniä jättää näiden toimien ulkopuolelle, näiden tiedotus- ja menekin ulkopuolelle, kampanjoiden ulkopuolelle. Mm, minä en tiedä, jos henkilöstöä muuten jo on olemassa ja heillä on tämä vastuualue, niin mikseivät he voi jatkaa samassa toiminnassaan. En minä tässä halua todellakaan lisätä byrokratiaa tai lisätä hallintoa, mutta kun tämä hallinto on jo olemassa, niin kai se voi jatkaa ja antaa muun muassa teknistä tukea sitten käytännön toimijoille. Teknisen tuen puitteissa tarkoitan neuvontaa sekä eurooppalaisten tuotteiden suojelua muun muassa jäljitelmiltä ja väärennöksiltä kolmansista maista. Ja kun näitä ohjelmia valitaan, niin äh, jos kyse on esimerkiksi yhden ainoan jäsenvaltion äh, kampanjasta, niin tällöin äh, tämän jäsenvaltion tulisi myös hallinnoida kampanjaa ja kantaa siitä merkittävä vastuu. Pidän oikein hyvänä ehdotusta työohjelmaksi, koska näin voimme saada selkeän strategian siitä, mikä on tavoitteemme. Ja kolmen vuoden ajan, kolmen vuoden ajan koska minun mielestäni ohjelman tulisi olla kolmevuotinen, koska yleensähän tällaiset tiedotus- ja menenkiestämiskampanjat ovat kolmevuotisia, niin hyvä. Niin, mutta komission ehdotusta voitaisiin ehkä tässä parantaa, ja näin olen tehnytkin ehdottaa asettamalla tällaista tavoiteluetteloa ihan konkreettiset tavoitteet, jotka ohjelman tulisi toteuttaa. Näin parlamentti voi tehdä hyvin selväksi, että mihin tavoitteeseen parlamentti haluaa päästä ja komissiokin äh, voisi tämän lisätä omaan perustekstiinsä. Komissio tosiaan tekee eron sisämarkkinoiden ja kolmansien maiden markkinoiden välillä ja minun mielestäni mm, olisi parempi yhdistää nämä toisiinsa. Tämä oli liian jäykkä muuten, koska mm, voitaisiin myös ryhtyä yhteisiin toimiin niin sisä- kuin ulkomarkkinoilla. Eli minun mielestäni tässä ei tule tehdä selkeää tiukkaa rajanvetoa mm, sisä- ja ulkomarkkinoiden välillä, koska samallahan voidaan tiedottaa kolmansien maiden kansalaisia meidän tuotantomme korkeasta laadusta ja niin edelleen. Tässä näin äh, yleisluonteisesti tämä minun ehdotukseni. Hyvät naiset ja herrat, ja tässä lopuksi toteaisin, että meillä on tosiaan tiukka aikataulu. 14. päivä helmikuuta on määräaika tarkistusten jättämiselle. Meidän täytyy olla hyvin kurinalaisia tässä työssämme ja uskon, että mahdollisimman pian varjoesittelijöiden kanssa ja teidän kaikkien kiinnostuneiden kollegojen äh, kanssa voimme saada aikaan yhteisen linjan ja edetä sen pohjalta. Kiitos. No niin, kiitoksia teille. Ja nyt puheenvuoron saa rouva Ajuusa ja hänen jälkeensä rouva Matias. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ehkä puhun varjoesittelijät. Ehkä varjoesittelijät puhuisivat ensin. Minä minä haluaisin kuulla ensin varjoesittelijöitä. Mielelläni puhuisin nyt, mutta antaisin vuoron kyllä ensin muille. Kollega, kollega Juso. Kiitos kollega Juso. Kiitos puheenjohtaja. Totta on, että mitä esittelijä tässä otti asian esille siitä, kuinka välttämätöntä on nopeuttaa mahdollisimman nopeasti, jotta tämä asetus olisi todellisuutta mahdollisimman nopeasti, mahdollisimman lyhyessä välissä. Senhän me kaikki varmasti jaimme. Sen takia minun kompromissini ja ryhmäni tekemä kompromissi on se, että tulee näin tapahtuisi, että tämän lainsäädäntökauden aikana olemme todella uponneet tähän erittäin tärkeän uudistukseen yhteiseen maatalouspolitiikkaan, mutta ei pidä unohtaa, että muitakin keskeisiä kysymyksiä tämän YMP lisäksi meillä on myös eurooppalaisten tuotteiden menekin edistämistoimipolitiikkaa, että meidän pitää antaa lisäarvoa sille eurooppalaiselle tuotannolle silloin, kun meillä on kyse laadullisia, korkeatasoisia laadullisia normeja, jotka pitäisi myös välittää sellaisina eteenpäin. Meillä on myös instrumentteja, joita voisimme käyttää menekin edistämistoimissa. Toivottavasti todella kykenemme tästä eteenpäin tekemään sellaista työtä, että mahdollisimman nopeasti voitaisiin hyödyntää tätä instrumenttia. Aikaisemmissa keskusteluissa olemme jo voineet vahvistaa sen, että miten jotkut alkuperäiset epäilyt, joita meillä oli, ovat todella haihtuneet. Yksi esimerkki oli tämä budjettikysymys, johon Rova Erans viittasi. Eli budjettia on kasvatettu, nostettu. Silloin nämä epäilykset ovat voineet häihtyä, kun me, komission on puhunut virastosta jota lähdetään rahoittamaan korotetulla budjetilla. Ja komissaari myös käytti puheenvuoron tässä valiokunnassa ja sanoi, että näin ei ehkä ollutkaan, äh, näin ei ollut, mutta ehkä lopulta meillä on resursseja käytettävissä, että tämä tilanne todella selkiintyisi, mikä se loppujen lopuksi on. Esittelijä sanoi myös, että, että mitä, mitä esittelijä sanoi, noin lähes tulkoon kaiken suhteen samaa mieltä. On joitakin hyvinkin merkittäviä näkemyksiä mielessä esimerkiksi kun hän puhui siitä, että viini otettaisiin mukaan, se on keskeisen tärkeää. Toinen kysymys oli siitä, miten voidaan laajentaa monenkin useampia maita koskettavan ohjelman yhteisrahoitus ja sitten oli jotakin epäröintiä siitä, miten esittelijä mitä, mitä esittelijä sanoi työssään. Minä en aio painottaa sen enempää, mutta haluaisin tässä hyödyntää tilaisuutta sen suhteen, että me olemme täällä. me haluaisimme tietää, mikä on komission näkemys tästä kysymyksestä, tästä asiakirjasta, jonka rouva esittelijä yrityssä vastikään esitteli. Ja minä en epäili laisinkaan, että emmekö pääsisi enemmistö Pohjaisen sopuun komission kanssa, mutta jos ajattelemme myös tulevia neuvotteluja, silloin niillä nämä neuvottelut ovat paljon helpommin läpiviedettävissä, jos olemme päässeet mahdollisimman no-, nopeasti sopuun tästä instrumentista. Kiitos. Kiitoksia teille. Pyydän anteeksi tuota hämmennystä puheenvuorojen järjestyksen suhteen. Ja nyt kollega, olkaa hyvä. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja, minä haluan kiittää sekä esittelijää että varjoesittelijä, koska todellakin tämä komission ehdotus on hyvä, mutta, mutta se on nyt tuntuvasti parantunut esittelijän mietinnön myötä. Se on ihan kiistämätöntä, että se on täyttänyt kaikki ne puutteet, joita siinä alun perin oli. Ja jos ajattelemme tulevaisuutta, ei tähän tarvita paljon tarkistuksia, koska kaikki huolenaiheet on otettu siihen esille ja kaikki ongelmat on siihen kirjattu ja kasattu, joita, joihin komissio on ollut kiinnittänyt huomiota. Minä puhuisin nyt kuitenkin siitä, kuinka tässä on huikeasti edistytty, artik- jos puhutaan artiklasta 5 ja tarkistuksista, nimenomaan komission esityksessä puhutaan tuotteista, valintakelpoisista tuotteista. Ja meillä, meidän täytyy myös ottaa huomioon yksi asia. Ei tässä ole kyse vain siitä, että meidän pitää kiinnittää huomenna siihen, mikä on ihan eurooppalainen tarjonta kokonaisuudessaan. Meidän pitää ajatella myös muita tuotteita, eurooppalaisia tuotteita, ja niillä on oma lisäarvonsa EU-ssa. Tämä voisi olla Belgian suklaa tai Italian kahvi meidän, niitäkin täytyy myös edistää kolmansissa maissa niiden myöntiä. Meidän pitää ajatella myös muita maita, jotka eivät ole niinkään eurooppalaisia, mutta me haluamme antaa hyvän kuvan laadukkaista eurooppalaisista tuotteista – ja silloin on kyse nimikkeistä merkeistä, joka takaa eurooppalaisen laadun. Minä halusin tuoda tämän esille, mutta vielä haluan sanoa, että kaikki tarkistukset ovat minusta hyvin so- sopivia, sattuvia, asian kuuluvia ja hyviä. Kiitos paljon. Pani poseł Mankines, bardzo proszę, dziękuję. Kiitoksia. Jero Mäkkines. Chairman, and my thanks to the... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Olen yhtä mieltä kansallista yhteisrahoitusta koskevista tarkastuksista, joten me tuemme niitä. Niin ikään se, että jäsenvaltioiden täytyy olla jollain tavalla mukana. Eli siinä vaiheessa, kun jäsenvaltiot hallinnoivat ohjelmaa, niin niillä on täytynyt olla jo jotain sanottavaa ennen komission hyväksyntävää, jokin sana sanottavana. Ja kun puhumme laadusta, niin me usein ajattelemme vain niistä tuotteista, joilla on jonkinlainen maantieteellinen alkuperämerkintä, mutta ne ovat vain pieni osa markkinoita. Meidän, pitäisikö meidän puhua myös laatujärjestelmistä jäsenvaltiossa esim. Irlannissa keskityttäisiin kestävästi tuotetusta pihvilihasta, matala hiili tuotannosta. Voisivatko nämä tuotteet tulla katetuiksi? Haluan varmistaa, että näin voisi olla, koska mehän olemme juuri tehneet uudistuksen, jonka budjetti on, budjetti on leikattu hiukan. Ja meillä on kauppa, sopimuksia, kahdenvälisiäkin kauppasopimuksia tulossa, jotka tulevat vaikuttamaan ihan tilatasolla. Ja meidän täytyy tuottajille antaa mahdollisuus myydä niin Euroopan unionin ulkopuolelle kuin sisäpuolellekin ja esimerkiksi maitokiintiöiden poistaminen on mielessäni maitotuotteet tässä yhteydessä. Ja tämä on hyvä mahdollisuus meille saada tämä asia käsiteltyä mahdollisimman tehokkaasti. Tulen esittämään muutaman tarkistuksen. Kiitoksia ja sitten herra Kapulas Santos. Kiitos puheenjohtaja. Halusin kiittää esittelijä Erans Garcia erinomaisesta ehdotuksesta, joka on hyvin tärkeä maataloustuotteiden tiedotus- ja menekin elintämistoimien suhteen. Todella maatalousala äh, on hyvin merkittävää myös sen suhteen, että tästä kriisistä pääsisimme. Joten onnittelut Terans Garcialle ja haluaisin myös äh, äh, Demarien varjoesittelijälle todeta, että mm, tarkistukset varmasti auttavat vielä parantamaan tätä ehdotusta mutta olen samaa mieltä kyllä siitä, että poistettaisiin tuo komission ehdottama prosenttijako sisä- ja ulkomarkkinoiden panostuksen välillä. Minun mielestäni tämä on kyllä aika epäsuhtainen ehdotus, että näin suuri osa menisi ulkomarkkinaa menekin edistämiseen. Kyllä sisämarkkinoillakin on paljon potentiaalia, joka tulisi pyrkiä ottamaan käyttöön. Mutta suurilta linjo- linjoilta olen kyllä samalla kannalla esittelijän kanssa ja uskon, että komissio tulee hyväksymään meidän ehdotuksemme. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt äh, herra Nicholson seuraavaksi, olkaa hyvä. Uh, thank you very much indeed. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan onnitella ja kiittää esittelijää mietinnöstä. Minä tuen sitä tavoitetta, että maataloustuotevientiä äh, nostetaan Euroopan unionin ulkopuolelle siis menevää. Tämä on sellainen alue, jossa Euroopan unioni voi tuottaa lisäarvoa. Ja minä olen huolissani siitä, että Garcion mietintö saattaa ehkä johtaa meitä etämmälle tästä tavoitteesta. Siitä olen huolissani. Aivan kuten aiemmin olen sanonut, niin komission ehdotus mielestäni oli äh, aika hyvä. Siellä oli kuitenkin muutamia alueita, joiden osalta tarkistukset olisivat varmaan parantaneet ehdotusta. Haluaisin todeta, että tuen täysin komission ehdotusta siitä, että ulkomarkkinoiden osalle rahoitus on 75 prosenttia. Kyllä meillä on varaa hyväksyä tämänhetkiset ja tiedotus- ja menekin edistämistoimet ja niiden, niihin käytetyt varat. Ja tämä 70 prosentin luku kuulostaa oikein hyvältä. Sitten on tärkeää, että kansallisia laatujärjestelmiä ei, niille ei tehdä hallaa tämän asetuksen uudistamisen kanssa. Mehän olemme toteuttaneet menestyksekkäitä kampanjoita. Meillä kotipuolessa on saatu tavoitettua, äh, saatu, sa, saatu tavoitettua äh, asetetut tavoitteet. Äh, olisi hyvä, jos esitys sisältäisi myös selkeitä tavoitteita komission työohjelman äh, suhteen. Olen myös sitä mieltä, että jalostetut maataloustuotteet ovat äärimmäisen tärkeitä monissa jäsenvaltioissa. Ja ylipäänsä maatalous- ja elintarviketeollisuus, kun ajatellaan tätä liikevaihtoa, niin ainakin siellä, mistä minä tulen, niin jopa kriisin aikana se on ollut kaikkein vakain bisnes. Se on parantanut, jo, lisä, luonut jopa uusia työpaikkoja. Eli kyllä, maatalous- ja elintarviketeollisuus on oleellinen teollisuus ja meidän tulisi ähm, lisätä tänne myös jalostetut elintarvikkeet. Entäpä sitten maatalousjärjestöjen vero, äh, verotus? Äh, sehän saattaisi kantaa aika hyvän korren jäsenvaltioiden kekoon, kun ajatellaan yhteisrahoitusta. Rehellisesti sanottuna, Minun täytyy sanoa, että olen sangen huolissani siitä, että me nyt haluamme tässä hätäisesti viedä tämän asian täysistuntoon. Siinä saattaisi piillä sellainen vaara, että emme riittävän huolellisesti käsittelisi ehdotusta. Minä tiedän kyllä, kuinka kauan kestää käsitellä tarkistuksia, käännättää niitä ja niin edespäin. Joten vaikka olen valmis avittamaan kaikin tavoin ja keinoin, niin haluan tehdä selväksi sen, että en puoltaisi sitä, että me tuuppaisimme tämän läpi niin nopeasti kuin mahdollista. Kyllä meidän täytyy antaa sille riittävästi aikaa. Kiitos. Kiitoksia. Tässä e, mukavat sanat, joita minäkin voin tukea. Seuraavaksi Rubiks, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tuen tätä mietintöluonnosta. Se on mielestäni oikein hyvä teksti, mutta tässä on myös joitain kysymyksiä. Ja mietin, että mikä tässä nyt on tavoitteena. Mihin me tässä pyrimme? Pyrimmekö me mainostamaan omia tuotteitamme kolmansien maiden markkinoilla vai onko kyse sisämarkkinoista? Eihän pelkkä, pelkkä mainonta, mainonta nyt riitä. Kun ajattelen nyt vaikkapa Latviaa, niin meillä on oikein kehittynyt luomu maataloustuotanto – luomuleipää, luomukermaa ja niin edelleen. Mutta kun menen kauppaan, niin eivät ihmiset sitä luomua osta. Eikä kyse todellakaan ole sitä, että kyse on luomusta, vaan kyse on hinnasta. Luomutuotteet ovat kalliita, ihmisillä ei ole rahaa. Eli kriisi on tähän vaikuttanut. Me otimme juuri vastikään euron käyttöön ja tilastot osoittavat, että myö, myös maatalousperäisten elintarvikkeiden hinta on noussut 3-4 prosenttia, mutta mm, tuottajien tulot eivät. Tiedän, että tämä ei suoranaisesti liity tähän kysymykseen mitenkään, mutta sekin tulisi ottaa huomioon. Ei pelkkä mainostaminen meitä hyödytä ainakaan sisämarkkinoilla. Kiinassa esimerkiksi on suuria valtiollisia ohjelmia, jotka kohdistuvat nimenomaan sisämarkkinoille. Täällä Euroopan unionissa me tiedämme oikein hyvin, että ihmiset elävät hyvin erilaista elämää. On 40, jopa 80 miljoonaa kansalaista Euroopan unionissa, jotka eivät kerta kaikkiaan niillä ei ole varaa hankkia kunnollista ravintoa. Meidän täytyy tarkastella hinnan muodostusta näin ollen. Tiedämme, että suuret kauppaketjut sanelevat hinnan ja pienet tuottajat eivät voi tehdä tälle yhtään mitään. Suuret nostavat hintoja tai polkevat hintoja ja pienten on tultava perässä. Me tiedämme, mitä tapahtuu matkalla pellolta markettiin. Tuo matka on hyvin pitkä, eivätkä pienet maataloustuottajat juurikaan asiaan voi vaikuttaa. Ne ovat ne välittäjät, jotka hintoja pumppaavat ylöspäin. Onpa kyseessä nyt sitten tämä meidän parlamenttimme tai uusi parlamentti, niin tämäkin täytyy ottaa huomioon. No nyt palaan sitten tuohon menekin edistämiskysymykseen. Toki rahoitus, maatalouden rahoitus on kutistunut, mutta nyt meillä on sitten kolme-neljä kertaa suurempi menekin edistämisbudjetti. Nyt tässä ollaan jo 200 miljoonaa euroa ehdottamassa. Toki tämä teksti täytyy hyväksyä, mutta tulevaisuudessa täytyy kyllä myös miettiä sitä, että elintarvikkeisiin ihmisillä on varaa. Kiitos. Kiitoksia. Minä annan nyt itselleni puheenvuoron. Kyse on uudesta tiedotus- ja menekin edistämispolitiikasta myös sisämarkkinoilla. Ja nythän tässä kyse on myös epidemioiden vaikutusten käsittelemisestä. Ja meillä ei ole tässä nyt sitten paljon aikaa, koska olemme jo tämän äh, lainsäädäntökautemme loppuvaiheessa ja nyt äh, valiokuntamme täytyy kyllä kiirehtiä. Jos äh, haluamme keskitettyä hallintoa, niin se varmaankin tulee olemaan tehokkaampi ja ähm, on tietty tapa interventioida tai toimia sisämarkkinoilla ja sillä on itse asiassa erilaisia vaikutuksia ja hyvä niin. Mutta jos poistamme yhteisrahoituksen tai vähennämme yhteisrahoitusta, niin jos meillä on vaikkapa uusia jäsenvaltioita, joilla ei rahaa ole, niin sittenhän ei, ei niiden Mm, eri tahoilla ole tällaisia rahoja käytössään, joita, joita tarvittaisiin kampanjoihin ja yhteisrahoitusosuuteen. Ja tätä meidän mielestäni vielä täytyisi pohtia. Tässähän on koko joukko kysymyksiä, joita todella täytyy vielä tarkastella. Ja nyt komission maatalouspääosaston edustaja saa puheenvuoron. Ö, olkaa hyvä. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Aus Sicht der Kiitos puheenjohtaja. Komission puolesta haluaisin ensin esittää kiitokset siitä, että komission aloite tiedotus- ja menekin edistämistoimille maataloustuotteita varten on täällä kyllä otettu erittäin myönteisellä tavalla vastaan. Komission tavoite, senhän komission jäsen Cholos teille aiemmassa kokouksessa on jo esitellytkin, mutta voin sen vielä tiivistää toteamalla, että lisää vaikutusta verorahoille, jota käytetään yksinkertaistaminen, reiluus ja helpompi valvonta. Ja nyt, jos sallitte, voisin käydä hieman läpi näitä tällä esitettyjä muutosesityksiä selittääkseni, miksi komissio on valinnut hiukan toisenlaisen lähestymistavan. Ensinnäkin kysymys siitä, tuleeko tiedotus- ja menekijäristämistoimia kohdella sisämarkkinoilla samoin kuin kolmansissa maissa. Komission ehdotuksessa menekin edistämistoimia rahoitetaan vain kolmansissa maissa ulkomarkkinoilla. Jos minäkin edistämistoimia myös sisämarkkinoilla lähdetään rahoittamaan EU-budjetista, niin tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että vaikkapa belgialainen suklaa Belgiassa vaatii merkinnän belgialaisesta alkuperästä. Ja komissio ei tätä ole ehdottanut, koska komissio katsoo, että samainen euro voitaisiin käyttää huomattavasti paremmin, jos tätä belgialaista suklaata tai sen menekkiä edistettäisiin kolmansissa maissa, eikä sisämarkkinoilla. Siksi olemme ehdottaneet tuota 75 prosenttia varoista käytettäväksi kolmansien maiden markkinoilla, vaikka se ei mikään sitova vaatimus olekaan. Sisämarkkinoilla komission tutkimusten mukaan kannattaa toteuttaa tiedotustoimia menekin edistämistoimien suhteen. Kilpailun vääristymisen vaara on aina olemassa. Sitten se kysymys, että mitä, mitkä tuotteet olisivat tukikelpoisia. Mitä tuotteita voitaisiin tukea? EU-sopimuksen ensimmäisessä liitteessä mainitut maatalous, elintarvikkeet olisivat mukana, mutta komissio ehdottaa, että näistä kala jätettäisiin pois, koska kalan menekin edistämistoimet hoidetaan jo toisessa rahastossa. Ja samoin komissio ehdottaa, että viini jätetään tämän ulkopuolelle koska meillä on jo 145 miljoonaa euroa tätä varten viinialan YMJissä käytettävissä. Mutta viiniä kyllä yhdessä muiden tuotteiden kanssa voitaisiin tukea tällainen yhdistelmäkampanjamalli. Tämän lisäksi komissio ehdottaa, että kyseeseen tulisivat paitsi liitteen yksi tuotteet, myös elintarvikkeet, jotka ovat neuvosto ja parlamentin puolisen vuotta sitten hyväksymässä luettelossa. Mutta teidän tarkistuksenne merkitsisi nyt sitä, että myös muut kuin elintarvikkeet, muut maataloustuotteista valmistetut tuotteet voisivat saada tukea mm, venekin edistämissä toimien pohjalta. Mutta kuinka laajaa tämä olisi, minä en ole ymmärtänyt. Ajattelin tässä, että Teoriassahan vaikkapa nahkatakki olisi tukikelpoinen, koska nahkatakki on maataloustuotteesta valmistettu tuote. Mutta ehdotus siitä, että tämänkaltaiset tuotteet saisivat tukea, vaikkakin vain 20 prosenttia menekin edestämistoimista. Eh, mielestämme kyllä kohtaa aika merkittäviä käytännön ongelmia esimerkiksi valvonnan suhteen, koska ei ole ollenkaan selvää, että miten tämä 20 prosentin rajaus tulisi ymmärtää ja sitten toiseksi, että kuka ja miten sitä sitten valvoisi. Eli tämä monimutkaistaisi selvästi komission ehdotusta eikä suinkaan sitä yksinkertaistaisi. Usean otteeseen täällä viitattiin mahdollisuuteen eh, tiedottaa mutta kriisitilanteissa, kriisitapauksissa aivan tietoisesti komissio ei ehdottanut tällaisia lyhyen varoitusajan tiedotuskampanjoita kriisitapauksissa tässä ehdotuksessa mukaan otettaviksi, koska parlamentti ja neuvosto aivan vastikään ovat tehneet päätöksen yhtäältä yhtenäisessä YMJissä ja toisaalta horisontaalisessa asetuksessa juuri kriisiaikojen tiedottamisesta. Sitten mitä tulee tuohon kansalliseen yhteisrahoitusosuuteen, komissio on ehdottanut sen poistamista reiluuden nimissä niin, että kaikki potentiaaliset vastaanottajat saisivat tämän mahdollisuuden, koska on jäsenvaltioita ja alueita, joilla ei tällaista rahaa kerta kaikkiaan ole olemassa, jotka eivät pysty kansallista yhteisrahoitusosuutta omasta taskustaan maksamaan. Ja jotta kaikki pääsisivät samaan kilpailutilanteeseen, komissio on reiluuden nimissä ehdottanut, että kansallinen yhteisrahoitusosuus poistetaan. jos täällä sitten ehdotetaan 60 mm, prosenttia pk-yrityksille – niin kuin komissio on ehdottanut 60 prosenttia, tällä on ehdotettu tämän korottamista 75 prosenttiin, niin tämä on mielestäni hiukan ehkä käytännön ongelmallista, koska yleensähän PK-yritykset ovat osana tuottajajärjestöissä, mukana tuottajajärjestöissä, ja näin ollen tuottajajärjestöt ovat menekin edistämistoimien suhteen kumppanimme. Tässä jälleen valvontaongelmia saattaisi syntyä, jos 75 prosenttia toimista varattaisiin pk-yrityksille. Kaiken kaikkiaan ymmärrämme ehdotuksen niin, että tämä 75 prosenttia unionin talousarviosta saisi vielä 20 lisäprosenttia kansallisesta budjetista, joten näin meidänkin edistämissä toimissa nostaisi jo 95 prosentin tasolle pk-yritysten kohdalla, eli tämä subventiotuki olisi huomattavasti korkeammalla tasolla kuin tähän asti. Tältä osin komissio on tullut siihen lopputulemaan, että toimien osuvuus ja laatu ei välttämättä Eh, varmistu sitä kautta, että eh, mm, alan edustajat eh, itse ovat mukana tätä rahoittamassa. Päinvastoin vaarana on se, että laatu kärsii. Ja vielä viimeinen seikkani. Komissio on ehdottanut vain yhtä tarjouskilpailua vuodessa myös muissa ohjelmissa tarjouskilpailu järjestetään kerran vuodessa. vuosittaisen strategian pohjalta ja komissio katsoi, että tämä olisi hallinnon suhteen yksinkertaisempaa, koska jos tämä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, siinä on tuplatyö jos kerran vuodessa, niin äh, tämä mahdollistaa sen, että kaikki ohjelmat, jotka äh, osallistujat ovat äh, nostaneet esiin, voidaan arvioida samaan aikaan vertailussa toisiinsa, ja näin parhaat saadaan sieltä todella esiin, ja näin komissio uskoo, että verorahat saadaan parhaalla tavalla käyttöön. Tässä olivat minun huomioni komission nimissä. Kiitän vielä myönteisestä äh, vastaanotosta komission aloitteelle. Kiitoksia. Tak, zasadniczo. Bardzo dziękuję. Kiitoksia. Ja nyt esittelijä. A todos Kiitos paljon puheenjohtaja ja kiitos kaikille puheenvuoroista ja kommenteistanne. Espanjalainen äh, sanalta sanoi, että minut nopeasti, koska minulla on kiire. Edustaja Nikolsonin kommentti oli hyvä, kiitän häntä siitä ja uskon, että on tärkeää, että teemme asiat hyvin ajatuksella. Ei tässä oliko se sitä juostaan vain juoksemisen takia tulen ensimmäiseksi maaliin vain sen takia, että ei teksti olisi hyvä. Kyllä me voimme tehdä hyvin työtä hyvissä tiukoissakin aikaraissa te sanoitte, että tämä asiakirja vaikuttaa teistä hyvältä ja se miellyttää teitä. Se on tehty kahdeksan viikon sisällä ja siihen meni myös vähän, siihen oli joulukeskellä, Eli ehkä me olemme, jos se olisi tehty vähän paremmissa olosuhteissa, ehkä me olisimme voineet saada parempaa aikaa, mutta me myös teimme työtä silloin, kun oli tarkoitus levätä. Mutta me haluamme tehdä laadukasta työtä. Me halusimme pysyä aikarajan sisällä ja laatu on ollut kuitenkin hyvää. Olemme seura olle pitäytyneet linjoillamme. Edustaja Nikolson viittasi mielenkiintoiseen seikkaan nimittäin prosenttilukuihin rahaan, joka pitäisi jättää kolmansille maille, tai pitäisikö se jättää sisämarkkinoille vai ulkomarkkinoille. Minä en ole tehnyt mitään ehdotusta, niin kuin jo sanoin, ja uskon, että kaikista järkevintä, mitä nyt voisi tehdä, olisi odottaa kollegoiden ehdotuksia, eli mitä marginaalia pitää jättää, mitä politiikan osia pitää liikuttaa näissä prosenttikysymyksissä, ja sitten yrittää päästä sopuun ja päästä kompromissiin siellä, missä on mahdollista, että saamme mahdollisimman suuren konsensuksen näistä ehdotuksista, mikä budjetin osuus jää sisämarkkinoille ja mikä budjetin osuus jää näille kolmansille maille ulkomarkkinoille. Koska onhan totta, että nykymarkkinat ovat sisämarkkinat, mutta täytyy myös pitää mielessä, että kolmansissa maissa piilee paljon potentiaalia. Eli kollegoiden tarkistusehdotuksien perusteella voisimme katsastella, mihin konsensukseen pääsemme, joka olisi mahdollisimman laaja ja kattava. Eli silloin, mitä paremmin päästään sopuun, aina parempi teksti meille syntyy. Eräs kollega kysyi, mikä meidän tavoitteemme, edustaja Rubiks kysyi sitä, mikä meidän tavoitteemme tavoitteena myydä, myydä sisällä ja EUn ulkopuolella. Nyt tämä elintarvike, teollisuus, karjantalous, maataloussektorin, se pitää myydä. Ja jos me tarvitsemme työkaluja, meidän pitää ajatella ihan globaalein myyntitermein jo, emme saa tässä lähteä äh, mihinkään pitäytymään kiinni jostakin tavoitteista, että ne olisivat kaikille samanlaisia. Meidän täytyy muistaa, että kolmansissa maissa on kuluttajia, heillä on, he tietävät meidän tuotteemme lisäarvon, kuten he tietävät meidän omat eurooppalaiset kansalaisemmekin. Mehän olemme tehneet tämmöisen laatupakettistrategian, jossa kaikista niiden kiinnitti huomiota se, että tässä parlamentissa myös kiinnitämme huomiota siihen, että kansalaisemme tietävät ja tunnustavat meidän tuotteemme laadukkuuden. Ne ovat hyvin vaihtelevia ja monipuolisia, eli, eli tiedon taso on hyvin riittävä. Tämä on tärkeää, eli nyt täytyy myydä, myydä sisällä ja ulkopuolella, EUn sisällä ja ulkopuolella. Sen takia tämä on mielestäni tärkeintä. Komission edustaja sanoi pari asiaa, koska me korostimme ehkä näistä kahta asiaa. Me, meillä pitää olla strategia, selkeät tavoitteet, strategia, jotta äh, voisimme pysyä näissä kolmen vuoden jaksoissa, joka liittyy mainontaan, markkinointiin ja menekin edistämitoimiin. Ehkä on hel- paljon helpompi meidän hallinnollisesti toimia näin, mutta sektori pyytää kahta kokousta vuosittain. Kahta, mutta ehkä tämä on helpompi tapa toimia poliittisesti, mikä on toiminnallisesti ja järkevintä. Meidän pitää tästäkin päästä sopuun, teknisluontoisen sopuun. Me emme saa poliittisesti lähteä hajantumaan, koska poliittisestihan kaikki haluavat myydä. Rahasta sitten on tarpeeksi raha VTOssa, kun puhutaan jos meillä on riittävästi työvälineitä, jos olisi ollut riittävästi varoja, jos olisi riittävästi va, vaka, va, tiukkoja kannanottoja, niin meillä olisi ollut tätä viimeisintä EHEC-epidemiaa. Jos oltaisi, olisi saatu apua, jos sektorit olisivat saaneet ajoissa apua asianmukaisesti, niin tämä tilanne ei olisi räjähtänyt käsiin. Nyt minä ensimmäistä kertaa näin komission edustaja, mutta mm, se on ihan hyvä. Mutta minä luulen, että tässä komission täytyy ajatella vielä vähän pidemmälle, koska ensinnäkin annamme heille nopean reaktionin mahdollisuuden. Komission täytyy pystyä reagoimaan nopeasti. Sillä on voimaa ja valtaa siihen nimenomaan tällaisissa epidemiakysymyksissä. Ja uskon, että on välttämätöntä omata hyvät työkalut, jotka palvelevat tätä, näitä kriisitilanteita markkinoilla. Jos puhumme laadukkaista työvälineistä, mm, me emme saa unohtaa se, että mihin me tällä asiakirjalla tässä pyrimme, on nimenomaan myynnin edistäminen. Sen tarkoitus on myydä, lyödä laadukasta eurooppalaista kuvaa, laadukasta eurooppalaista normistoa Euroopassa, mutta myös koko maailmassa. Meidän täytyy tässä ottaa huomioon, että on olemassa tietenkin kansallisia riittäviä ohjelmia, jotka voivat myös edistää paikallisia nimikkeitä, alkuperämerkintöjä. Ja silloin tämä menekin edistämitoimi todella hyödyttää laadukkaita eurooppalaisia tuotteita. Ei tässä kuitenkaan unohdeta kansallista toimintaa, jolloin niillä on kuitenkin jo riittävä rahoitus ja niillä on riittävä paikannus kansallisella tasolla. Toivottavasti en nyt unohtanut mitään niistä suurista teemoista, joita tässä minulle oli ehdotettu. Kiitän ja vielä kerran teitä kaikkia osallistumista keskusteluun ja tuesta, jota olette ilmaiset toivot. Odottelen tässä nyt sitten teidän tarkistuksianne. Ja perjantai 14. päivän jälkeen käymme käsiksi työhön ja voimme sitten lähteä muokkaamaan näitä, että voimme äänestää tässä valiokunnassa, jolla meillä olisi riittävästi voimaa neuvotella neuvoston ja komission kanssa. Kiitos. Dziękuję pani poseł sprawozdawcy. Kiitoksia kovasti esitteli, esittelijälle. Kuten sanoitte niin, sanoitte, niin tarkistusten takaraja on 14. helmikuuta perjantaina kello 12. Ja me käsittelemme mietintöä 18 maaliskuuta ja huhtikuussa se menisi sitten täysistuntoon. Nyt varmasti mm, olemme tehneet kovasti työtä, riittävästi työtä. Kiitoksia kovasti. Päätämme tämän päivän tähän ja tapaamme kello, kello yhdeksän huomisaamuna. Meillä on sitä paitsi, sitä paitsi saimme lopetettua jopa 15 minuuttia etuajassa. Kiitos.